Pöytäkirja on hyväksytty. Przekazać Państwu krótką informację. Dziś rano wróciłem z dwudniowej... Haluaisin lyhyesti kertoa tässä, että tänä aamuna palasin vierailulta, virallisessa vierailulta Venäjälle ja tämä on ollut ensimmäinen puhemiehen vierailu Venäjälle 12 vuoteen. Moskovassa tapasin, tapasin presidentti Medvedevin ja Duuman henkilöstöä, myöskin Sergei Miranovin, joka on ulkoministeri ja energiaministeri. Me keskustelimme EUn ja Venäjän suhteista osana modernisaatiokumppanuutta ja myöskin keskustelimme uudesta EUn ja Venäjän federaation välisestä sopimuksesta. Muistakin aiheista keskusteltiin, pitäen sisällä myöskin ihmisoikeuskysymykset. Tapasin myöskin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajien, esimerkiksi Memorialin edustajia, joka voitti Saharov-palkinnon vuonna 2009. Moskovassa ollessani kaasukiista Venäjän ja valko -Venäjän välillä on kiihtynyt ja kerroin viranomaisille siellä, kuinka huolestuneita olemme tästä aiheesta ja pyysin eh, näitä osapuolia noudattamaan sopimusvelvoitteitaan taatakseen kaasuntoimitukset Eurooppaan. Huomioin myös, että asian liittyvissä Valko-Venäjän ja Venäjän välisissä sopimusehdoissa pitäisi olla asianmukaiset klausuulit, jotka takaisivat kaasutoimitukset Eurooppaan. Se on meille tietysti kaikkein tärkein asia. Neuvosto ja komissio tarkastelevat asiaa myös ja ehkäpä molemmat edustajat voisivat päivittää meitä tästä tilanteesta tämän istunnon aikana. Ja tilannehan muuttuu. Joka tunti tulee uutta tietoa tästä kiistasta.